Olkaa hyvä. Monsieur le Président, chers collègues, euh, je prends... Hyvä puhemies, arvoisat kollegat, on ikävää, että kommunistiryhmä ei osallistunut tähän seremoniaan. Se on osoitus ihmisoikeuksien kunnioittamatta jättämisestä ja todellinen häpeä. Please. Mr. President, I wonder whether you would... Puhemies, me voisimme onnitella Somalian uutta presidenttiä, joka astuu virkaan huomenna. Me haluaisimme myös onnitella oppositiopuolien ja haluamme onnitella siitä, miten vaalikampanja hoidettiin Somalimaa on näyttänyt, että se on sitoutunut demokratian ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Kiitos. Bene. Grazie. Kiitos. Ennen äänestystä haluaisin esittää huoleni liittyen tutkijaprofessoriin Brysselin yliopistosta Atma Tresan Jalali, joka on tuomittu kuolemaan Iranissa. Häntä on syytetty vakoilusta. Olen lähettänyt kirjeen presidentti Rahanille niin, että hänet vapautettaisiin ja annettaisiin oikeudenmukainen oikeudenkäynti, jota ei ole, ei ole vielä vastattu. Nyt on todella vakava vaara, että hänet